ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus. Kollega Martin, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Good morning. Paljon kiitoksia puhemies, hyvää huomenta. Tämä on askel eteenpäin niin haluaisin nyt korostaa tätä, sillä kyseessä ei ole lopputuote. Me parlamentissa olemme asettaneet kolme kriteeriä komission kanssa työlle ja odotamme täältä äm, sopimukselta sitä, että se tukee kehitystä, on VTO-standardien mukainen ja on asioita edistävä meillä on näiden standardien suhteen tilanne, jossa meillä on ehkä yksi kolmesta saavutettu. Ähm, Kamerun alkaa olla vto normien mukainen. Ja tämä on erittäin tärkeää, että se saisi markkinoille pääsyn senkin jälkeen, kun markkinoille pääsyasetus ensimmäinen lokakuuta 2014 päättyy, ellei mitään uusia toimia tehdä. Eli ensimmäisen tavoitteen suhteen olemme varmistaneet sen, että äm, Kamerunasta on tullut VTOn normien mukainen. Kamerun on äm, yhä köyhä 40 prosenttia maasta on köyhyysrajan alapuolella, ruokaturva on yhä kyseenalainen ja tämä on asia, joka herättää huolia. Olen varma, että kotona on ponnistukset hyvän hallintotavan eteen maassa, oikeusvaltion periaatteen tukeminen, muut toimet ovat edistäneet kehitystä, joten antaisin kehitystavoitteen suhteen 50 prosenttia onnistumispisteitä. Tässä työssä on kuitenkin epäonnistuttu siinä, että parlamentti on tukenut ajatusta siitä, että talouskumppanuuden pitäisi tukea alueellista eheytymistä, mutta ilmeisesti näin ei ole tapahtunut. Kamerun on ainut maa tällä alueella, joka on sitoutunut työhön ja seitsemän on päättänyt jäädä sen ulkopuolelle. Tämä ei ole Kamerunin syy, haluaisin korostaa sitä. Muut Keski-Afrikan maat ovat vähiten kehittyneitä maita ja ne nauttivat jo tuulittomasta etuuspääsystä Euroopan unionin markkinoille, eivätkä näe tällaista talouskumppanuudesta syntyvää lisähyötyä. Hyvä puhemies, me Euroopan unionissa olemme ehkäpä unohtaneet talouskumppanuuden hyödyt tällä hetkellä. Me emme ole selvittäneet yhteisten sääntöjen tuottava, tuottavaa etua alueelle ja alueen yhdentymisen hyötyä, mutta mielestäni meillä on muitakin etuja, jotka menevät vapauttamisen yli. Me emme ole todella ajaneet tätä talouskumppanuussopimusta, emmekä sitä, kuinka kumppanuuksia voitaisiin auttaa kotonoun tavoitteiden saavuttamisessa. Tämähän ei ole kuitenkaan Kamerunin ongelma ja siksi suosittelisin, että me käyttäisimme tästä nyt astin lautana talouskumppanuutta kohti. Tämä seuraava asia koskettaa enemmänkin kotonoun tavoitteita, mutta koska kyseessä on Cameron, en voi jättää asiaa sivuun. Kyseessä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanne Cameronissa. Olen hyvin huolestunut rikosoikeuden 347 pykälästä ja hiljattaisista tapahtumista, joissa samaa sukupuolta olevien henkilöiden seksuaalisuhteita on tuomittu oikeusistuimissa. Tämä on Afrikassa tällä hetkellä seksuaalisukupuolivähemmistöjen suhteen kaikkien jyrkimpiä maita ja monet kansalaisjärjestöt ovat tuoneet asian kanssani keskustelun aiheeksi. En usko, että tämä on syy sille, että meidän pitäisi torjua talouskumppanuussopimus, mutta meidän tulisi tuoda se esiin Cameronin kanssa. Se on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja hyvään hallintotapaan ja suhteessamme Kamerunin kanssa asian pitäisi olla esillä. Suosittelen kuitenkin, että me siirrymme talouskumppanuussopimuksen suhteen eteenpäin. Kiitoksia seuraavana komission nimissä. Komissaari Piivalks, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Saan kiittää esittele Martinia tästä rakentavasta lähestymistavasta ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemiseksi Kamerunin kanssa. Tämä sopimus on ensi vaihe la- perustettaessa talouden ja talouden kumppanuutta EUn ja Keski-Afrikan kanssa. Kamerun on nauttinut vapaasta pääsystä kaikkien tuotteiden osalta vapaata pääsyä unionin markkinoille vuodesta 2003 lähtien. 2007 tämä Talouskumppanuussopimus sai ensi vaiheensa siitä lähtien. Se on ollut EUn kanssa läheisessä yhteistyöstä. Kyse on niistä tuotteista, jotka eivät kuulu etuuskohtelujärjestelmään, kuten banaani, tai jotka nauttivat rajoitetusta suosituskohtelusta. Mandaatin mukaisesti neuvotteluissa on Keski-Afrikan kumppaneiden kanssa yritetty saada aikaiseksi alueellinen sopimus. Tarkoituksena on päästä aimoharppauksen eteenpäin tulevien kuukausien aikana ja alueellinen sopimus tulee myöhemmässä vaiheessa korvaamaan ensivaiheen sopimuksen ja sen tarkoituksena, tämän sopimuksen tarkoituksena on tarjota toimia siis ensivaiheen sopimuksena. Ja me tulemme kertomaan parlamentille, miten neuvottelut alueellisista sopimuksista etenevät. Esittelijä kertoi, että tässä ei ole ollut riittävästi rohkaisevia tekoja sopimuksen tekemisen edistämiseksi, mutta tarkoituksena on kuitenkin päästä eteenpäin ja CDF osalta on päästy hyvin eteenpäin ja minun mielestäni suurimpana haasteena on se, että alueen maat eivät tässä mielessä pidä tällaista sopimusta tärkeänä. Valitettavasti tässä nyt ei ole hyödynnetty olemassa olevia resursseja. Niin kuin täällä on sanottu, niin me voisimme päästä yhteisymmärrykseen maiden kanssa ja sitä kautta tukea maan, maata kehityksen tiellä ja lisätä alueellista kauppaa. Nämä kauppamallit Estävä tällä hetkellä maiden kunnianhimoisempaa toimintaa EPAn osalta. Ja mitä tulee ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, Kamerunin suhtiin EU tarkkailee juuri näitä asioita eri neuvottelussa ja eri yhteyksissä ja tarkoituksena on tukea juuri kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Tarkoituksena on ajaa demokratiaa, korruption vastaista toimintaa ja ihmisoikeuksien, erityisesti naisten oikeuksien ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ajamista. Kaksi muutakin ongelmaa on olemassa, jotka liittyvät ihmis, ihmisten salakuljetukseen ja vähemmistöjen sortamiseen. Ja tämä on hyvin korkealla esityslistalla ja meidän täytyy todellakin Kamerunin kanssa käytävissä keskusteluissa ajaa pitkän aikavälin tavoitteita yrittää tarjota Kamerunille parempaa kestävää kehitysmahdollisuutta ja parempia ihmisoikeusnäkymiä. Tämä on prosessi, joka on hankala ja neuvotteluissa nämä asiat täytyy ottaa esille. Mutta sen ei pitäisi olla mikään este sille, että me solmisimme tämän sopimuksen Kamerunin kanssa, sillä sitä kautta me tuemme myöskin ihmisoikeustilanteen parantamista juuri Kalmeirunissa. Kiitoksia. No- Arvoisa komissaari, oikein paljon kiitoksia. Nyt kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä Judith Sargentini, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Toden totta, minä edustan täällä DEVE-valiokuntaa ja ehdotan, että tämä Tätä EPA ei tässä vaiheessa ratifioida. Kuultuani David Martinin suositusta hän kertoo, miksi tämä sopimus ei ole täydellinen. Niin kollega Piipalks totesi, se ei toimi riittävän tehokkaasti alueellisella tasolla, eli että alueellista kauppaa ei viritetä tätä kautta No se kertoo, miksi tämä ei ole hyväksi Kamerunille. Me ikään kuin pyörimme paikallamme ja syynä on se, että Kamerun ei ole pystynyt tuomaan tuotteitaan unionin markkinoille järkevillä hinnoilla, mutta ongelmana on markkinoille pääsy, asetus, jota on muutettu ja sen tarkoituksena on ilmeisesti ollut heikentää kumppaneiden asemaa. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että nämä talouskumppanuussopimukset ilmeisesti vain ajavat unionin etuja, eivätkä todellakaan sitä, että me yrittäisimme auttaa Keski-Afrikan vaiheita tässä hankalassa tilanteessa kehittämään omaa talouttaan. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme ryhmien kommenteihin. Kollega Stasni ei ole paikalla ja Cortes Lastakaan ei ole paikalla. Συνάδελφο Ρινάλντι, Anna näin puheenvuoron liberaaliryhmän edustajalle, jos hän on valmistautunut käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kollegi, eh, questo on accordo. Kiitos arvoisa puhemies. Hyvä komission ja se hyvät kollegat, tämä on pieni askel, mutta tärkeä askel kauppapolitiikassa kt maiden kanssa. Meidän pitää nyt tehdä jonkinlainen tilannearvio. Me olemme reformoineet näitä tuljetus kohtelujärjestelmiä köyhimpien maiden kanssa. Me olemme muuttaneet päivämäärää myöskin parlamenttina antaaksemme enemmän aikaa maille hyötyä tilanteesta. Meillä on näitä väliaikaisia sopimuksia. Nyt meillä on Kamerunin kanssa tämä kyseinen sopimus käsittelyn alla. Ottaen huomioon, että neuvottelut käynnistyivät jo vuonna 2002 ja meillä on vielä vaiheessa, vaiheessa tämä väliaikainen talouskumppanuussopimus. Hyvä komissaarin jäsen, voisitko kertoa meille vähän enemmän ratifiointivaiheesta Kamerunin puolesta? Mutta, mutta asiat kuitenkin liikkuvat eteenpäin odottaessa minä luulen, että meidän pitäisi investoida enemmän sellaiseen toimintaan, että saisimme kaikki osapuolet paremmin vakuuttuneiksi asian hyödyllisyydestä sekä Euroopassa että AKT-maiden piirissä. Meidän pitää saada maat vakuuttuneeksi siitä, että tämä on oikea tie, jolla pitää jatkaa. Vaikka se on nyt viivästynyt, tämä on keskeistä tälle vuosisadalle toimia tällä tavalla meidän kauppasuhteittemme nimissä. Jos, voin, jos luen paikallista lehdistöä Kamerunissa, niin siellä on aika syvällä vallassa skeptisismi myös kansalaisjärjestöissä. Mutta kaupalliset toimijat, osapuolet, jotkut ovat puolesta, jotkut ovat vastaan. Kansalliset parlamentit taas on taas, ovat taas joutuneet vähän syrjään tässä päätöksentekoprosessissa. Me tarvitsemme siis aloitteita julkiselta sektorilta järjestää seminaareja kansalaisjärjestöjen kanssa, ottaa enemmän yhteyttä lehdistöön, tavata erilaisia eri osapuolia, jotka, ovat, jotka hyötyvät tästä kauppasopimuksesta. Minä edustan kansainvälisen kaupan valiokuntaa ja minä pyydän, että meidän Euroopan unionin komissio meidän valiokuntamme, järjestä, äh, meidän valiokuntamme järjestäisi tapaamisen lehdistön kanssa, jotta voisimme selittää, mitkä ovat kaikki mahdollisuudet, joita sisältyy tähän väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen. Meidän täytyy jatkuvasti korostaa sitä, kuinka tärkeitä sisäiset sovellutukset, toimenpiteet ovat. Eli pitäisi päästä vielä pidemmälle, hyvin paljon pidemmälle tästä väliaikaisesta vaiheesta. Kaikkien pitäisi hyötyä tästä kauppasopimuksesta, pitää taistella korruptiota vastaan, perustaa, luoda veroja, verojärjestys, jotta tulojakautuminen olisi parempaa. Kiitos edustaja Rinaldi. Nyt annan puheenvuoron edustaja Cortes Lastralle. SD-puolueryhmästä, olkaa hyvä. Hyvä komissio, tämä kauppasopimusneuvottelu AKT-maiden kanssa ei kulje hyvän suuntaan. Se on ollut väärällä suunnalla jo kuuden vuoden ajan. Ehkä komissio on tässä vetänyt väkisin jonkinlaista prosessia, jonka tarkoituksena on jättää keskeiset toimijat ulkopuolelle. Tässä tarkoitan kansallisia parlamentteja. Tänä päivänä me keskustelemme tämän Keski-Afrikan maiden kanssa tehdyn kauppasopimuksen ratifioinnista. Joka kerta kun komissio tulee tänne täysistuntoon kertomaan meille kauppasopimuksista, niin eh, meidän on paljon, pakko muistuttaa, että tässä on kyse kehitysyhteistyösopimuksesta eikä niinkään vapaakauppasopimuksista. Jos Keski-Afrikan maat haluavat painottaa enemmän, ne haluavat painottaa enemmän alueen, eh, alueen kehitykseen eikä välttämättä kauppasopimuksiin maailmanlaajuisella tasolla. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Keller. Jos ei toimi mikrofoni, oman mikrofoni, ottakaa mikrofonin vierestä. Paljon kiitoksia. Can take another micro on the next seat. Olkaa hyvä, käyttäkää viereistä mikrofonia. Thank you. Kiitoksia. Niin, tämä ensivaiheen sopimus heikentää koko Keski-Afrikaa maat erkanevat toisistaan. EU on kieltämättä kehitysyhteistyö suurin kumppani, mutta toimiva kumppanuus, josta olisi hyötyä köyhyyden vastaisessa taistelussa, edellyttää muutakin kuin rahaa. Täytyy ottaa huomioon kumppanin tarpeet ja muut asiat, ja tässä täytyy huomioida myöskin alueellisen yhteistyön merkitys. Tämä sopimus ei edesauta alueellista yhteistyön kehittämistä ja tässä on muitakin ristiriitaisia tekijöitä. Kyse ei ole mistään muusta kuin peitellystä vapaakauppasopimuksesta. Investointeja EUn puoleltakin on tarkoituksena tehostaa. Sopiva sopimus yritysten sosiaalisen vastuun vahvistamiseksi, se puuttuu tästä sopimuksesta kokonaan. Meidän tulisi panostaa kehitykseen, eikä Euroopan unionin kauppapoliittisiin etuihin. Kyse on kehitysyhteistyötä, köyhyyden vastaisesta työskentelystä, eli meidän ei pitäisi katsoa vain ainoastaan rahaa, vaan katsoa juuri kehitysyhteistyötä. Me vihreinä olemme äänestäneet tätä epää vastaan sekä DEVE että kauppapoliittisessa valiokunnassa ja minä toivoisin, että kaikki kollegat tarkastelisivat näitä argumentteja. Onko todellakin niin, että tällaisen sopimuksen kautta tuettaisiin Kamerunia? Meidän mielestämme näin ei kuitenkaan ole. Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Keller. Sen jälkeen edustaja Schultz. GUE-ryhmän nimissä. Entenä komissaari. Rouva puhemies, arvoisa komissaari, te tiedätte, että meidän ryhmämme näkemys komission lähestymistapa AKT-maiden suhteen, siihen olemme suhtautuneet aika lailla kriittisesti. Yhtä lailla tämä kanta pätee tähän esitettyyn talouskumppanuussopimukseen. Te yritätte kaupata tätä EPAta ikään kuin talouskumppanuussopimuksena, mutta tässä on kuitenkin kyse kaikesta muusta kuin talouskumppanuussopimukset, sillä Kamerunia lukuun ottamatta kaikki valtiot eivät pidä tätä hyvänä asiana. He eivät halua avata markkinoitaan Euroopan unionille. Ja kilpailukykykään ei parane tällaisen sopimuksen kautta ja se ei tietenkään siten myöskään paranna alueellista yhteistyötä. Mutta yhden maan kanssa tehty sopimus heikentää alueellista integraatiota entisestään ja absurdiksi tämä muuttuu, koska meidän pitäisi hyväksyä tämä sopimus, jotta Kamerun ei menettäisi mahdollisuuttaan päästä unionin markkinoille vuodesta 2014 alkaen, mutta mehän tiedämme, miten tämä prosessi on viime kuukausien aikana edennyt. Ja nyt me näemme, miten kohtalokas tämä menettelytapa on ollut. Eli meidän olisi pitänyt kuulla DEVE-valiokuntaa ja hyväksyä, hylätä tämä. Tämä on haitaksi sekä Kamerunille eli alueelle ja myöskin Euroopan unionille – sillä Afrikan, Karibian ja Tyynen valtameren alueen maat eivät kyllä voi katsoa hyvin silmin Euroopan unionin suuntaan. Kiitoksia. Kiitos edustaja Katsmarek aloittaa seuraavan kierroksen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Menneisyydessä pääsy Euroopan unionin markkinoille ei tukenut AKP-maiden kasvua tai taloutta. Yksipuoliset eh, sopimukset liittyen eh, kauppa eh, pääsyyn suosintaan olivat VTOn vastaisia no, vuonna 2007, muuttui selväksi, että uusista talouskumppanuussopimuksista vuonna 2002 aloitetut neuvottelut todennäköisesti eivät tulisi päätökseen vuoden loppuun mennessä tämän piti olla VTOn poikkeusluvan takaraja Euroopan unionin kotonousopimuksen suhteen. Puitteisto ja askelmat talouskumppanuussopimusta VTOn normien mukaisesti ähm, kumppanuussopimusta kohti ja täydellisten talouskumppanuussopimusten tavoitteleminen oli vielä kesken. Tämän alueen maat vuonna 2007 neuvottelivat talouskumppanuussopimuksista ja niistä voisi tulla sitovia vasta, jos parlamentit ne hyväksyvät. Näin ei ole tapahtunut vain Kongossa ja Gabonissa, jossa on yleinen suosittumusjärjestelmä, ovat kaikkein vähiten kehittyneitä maita. Niillä on tulliton pääsy markkinoille äm, poislukien aseet. Tarkoituksena on luoda syvempää integraatiota, jota voidaan synnyttää vain, jos meillä on alueellisia sopimuksia, eikä yksipuolisia sopimuksia alueen maiden kanssa. Näiden maiden tulisi kantaa poliittiset sitoumuksensa ja käydä neuvottelut tällaisista sopimuksista. Niissä tulisi ottaa huomioon alueen erityisluontoisuus, kun pyrimme kehittämään sitä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Edustaja Kasmarik, seuraavaksi edustaja Cashman. Paljon kiitoksia. Onnittelut Martinille hänen tekemästään työstä, mutta olen samaa mieltä siitä, että tämä ei ole omia parantamaan alueellista integraatiota tässä vain keskitytään yhteen Keski-Afrikan maahan ja EPAN tarkoituksena on edesauttaa alueellista yhteistyötä, enkä tiedä miten tällainen kahdenkeskinen sopimus voisi tätä integraatiota parantaa. On valitettavaa, että ihmisoikeuslausekettakaan tästä ei löydy, vaikka parlamentti on vaatinut sellaista toistamiseen kaikkiin sopimuksiin liittyen. Kamerun on ainoa maa, joka syrjii sukupuolivähemmistöjä myöskin rikoslaissa ja tästä on päästävä eroon. Varauksistamme huolimatta olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämä pitäisi hyväksyä, koska kyse on väliaikaisesta ensivaiheen sopimuksesta, on tarkoituksena jatkaa neuvotteluja. Mutta vaadin, että tällainen sopimus olisi ensivaiheen askel jatkotyölle ja siinä pitäisi ottaa huomioon kaikki Keski-Afrikan maat ja keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin, kuten kehitykseen ja ihmisoikeuksiin. Eli ei pitäisi tuijottaa vain ainoastaan kysymyksiä Kiitoksia. Kollega Tirolian, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Afri- eh, Keski-Afrikka on ollut hyvin tärkeässä alueellisessa kehityksessä. Tämä sopimus on kuitenkin harhaanjohtava, koska tässä keskitytään vain ainoan Keski-Afrikan maahan. Tämä on ainut jäsenmaa, joka on allekirjoittanut tämän maan tämän sopimuksen ainoana EUn jäsenmaan muut maat eivät osallistu tähän neuvotteluun. Se tarkoittaako sitä, että muut Keski-Afrikan maat eivät halua tätä sopimusta? Eli tässä on otettu huomioon vain Kamerunin edut. Komission käyttämä menetelmä ei ole oikea, koska siinä suositaan nopeaa kansallisen sopimuksen ratifiointia. Eikä tällä ole juurikaan lisäarvoa. Tarkoitushan on edesauttaa keskeisen, keskisen Afrikan alueellista taloudellista toimintaa. Meidän mielestämme tämä, nämä näky, näkemykset alueellisten sopimuksen lopun viemiseksi vuonna 2014 eivät ole hyviä. Nyt aloitamme Catch the kierroksen Meillä on kaksi edustajaa pyytänyt puheenvuoron. Ensinnäkin edustaja Kutas. Kiitoksia puhemies. Kamerun on ainut maa Keski-Afrikassa, joka on neuvotellut talouskumppanuussopimuksen kehittämisestä Euroopan unionin kanssa, kun VTO on poikkeus yksipuolisten talouskumppanuussopimusten suhteen AKT-maiden kanssa päättyy. Kamerun on hyötynyt tullittomasta pääsystä Euroopan unionin markkinoille. Ja se on estänyt väärästä VTO-sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Mielestäni meidän tulisi näyttää vihreää valoa tälle sopimukselle, sillä se olisi malli muiden Keski-Afrikan maille, jotka eivät vielä ole valmiita aloittamaan neuvotteluja Euroopan unionin kanssa. Kameran tulisi ratifioida tämä sopimus mahdollisimman nopeasti, jotta voisi hyötyä siitä. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Mötö. Rouva puhemies, demokratia ja Keski-Afrikka. Tämä taistelu on kestänyt jo vuosikymmeniä. Julkishallinto ei kykene toimimaan tehokkaasti ja elintarvikehuoltokin on aika hatarilla, hatarissa kantimissa ja nyt todellakin suuri nälänhätä uhkaa. Tämä on vakava tilanne. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti varmistaa, että kaikista köyhimmät saavat apua. Muuten tilanne riistäytyy hall- käsistämme on kyllä ihmeellistä, että vaikka kyse on nyt nälän hädästä, niin silti ei olla halukkaita tukemaan maata maan sisällä riittävän tehokkaasti. Ja tämä sopimus ei ole omiaan auttamaan alueellisia tuottajia elintarviketuotannon kehittämisessä. En tiedä sitten, missä määrin tällaisella talouskumppanuussopimuksella tilannetta voitaisiin korjata. Kiitoksia. Kiitos ja komissaari Pibals, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät jäsenet, on todellakin hiukan harmillista, että nämä kysymykset jakavat parlamenttia. Minä pyrin jollakin tavalla rakentamaan siltoja tai viemään asiaa eteenpäin. VTO määrittelee kauppakumppanuussäästöjä. VTOn järjestelmä on hyvä tai huono, mutta se on sellainen, jonka meidän kumppanimme ovat hyväksyneet ja he ovat kumppaneita VTOssa olisi parasta voida tukea kehitystä. Selkeästi tämä olisi paras tapa päästä eteenpäin. Valitettavasti neuvottelut ovat nyt jumiutuneet. Meillä on tilanne, jossa itse asiassa talouskumppanuussopimuksia koskevat sopimukset, joista kumppaneiden kanssa on sovittu, eivät enää voi olla voimassa, koska ne ovat VTO-sopimusten vastaisia. Meidän täytyy olla siis oikeudellisesti vankka pohja. Me aina sanomme, että tuemme oikeusvaltion periaatteista, periaatteita, joten emme halua oikeudellista epävarmuutta. Tämän lisäksi meidän täytyy luoda tilanne, joka on selkeä myöskin kaupan ehtojen suhteen. Me tarvitsemme käytännönläheistä edistymistapaa koko alueen suhteen. Siitä ei ole mitään epäilystä. On selvää, että nämä maat voivat olla vahvoja kumppaneita ja tällainen kauppaviisumiunioni voisi olla tapa luoda tätä Kiinan kauppa vaikuttaa erittäin paljon Kameruniin. Selvästi ne ovat kauppakumppaneita ja tämä tulee tulevaisuudessakin olemaan todellisuutta. On myöskin tärkeää nähdä, kuinka kumppanimme näkemät nämä talouskumppanuussopimukset. Yksityisesti asioista voidaan puhua negatiivisesti, mutta jos kahden kesken AKT-maiden ministerikokouksissa tai muissa yhteyksissä keskustellaan asiasta, asenne ei ole näin selkeästi negatiivinen. Kukaan ei halua torjua kauppakumppanuus, talouskumppanuussopimuksia mutta kumppanimme haluavat enemmän aikaa, enemmän aikaa mahdollisuuden kehittyä. Järjestelmä tällä hetkellä valitettavasti ei kuitenkaan ole VTO-järjestelmän kanssa oikeudellisesti yhteensopiva, joten meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Kuten Karol, minä odotan, että me voisimme ähm, alueellisia talouskumppanuussopimuksia Keski-Afrikassa muutamassa, muutaman kuukauden päästä saattaa päätökseen sillä Afrikan unionin uusi talous edustaja puhui hyvin selkeästi kokouksessamme talousprioriteeteista ja kertoi selkeästi, mitkä huolet ovat. Ensimmäisen kerran kuulin huolista ja mistä nämä maat eivät pidä ja mitä he haluaisivat meidän muuttuvan. En minä haluaisi mitään sellaista sopimusta luoda, joka haittaa niiden kehitystä. Olen suoraan sanottuna sitä mieltä, että tämä sopimus ei kuitenkaan Cameronin kehitystä estä, se tukee sitä ja siksi on harmillista, että näillä talouskumppanuussopimuksilla on niin huono kaiku ja paha nimi, että ihmiset kuvittelevat, että me pakottavat nämä maat johonkin, mitä ne eivät halua, ja näin ei todellakaan ole. Me haluamme auttaa näitä maita mahdollisimman hyvin nykyisten olemassa olevien kansainvälisten kauppa sopimusten mukaisesti. Um, Kiitos komissaari, komissaari. Ennen kuin annan puheenvuoron meidän esittelijämme, haluaisin pyytää edustaja Stasnia käyttämään puheenvuoron kaksi minuuttia. Onkohan täällä, sopiko tämä meidän esittelijämme, meidän normaali menettelytapa, onko tämä okei okay esittelijälle, koska näin voimme nyt toimia vähän joustavammin. Edustaja Stasni, olkaa hyvä. Rouva puhemies, kiitoksia Valitettavasti en ehtinyt keskustelun alussa mukaan. Tämä väliaikainen sopimus on ensivaihe alueellisen integraation syventämiseksi laajemmassa valossa koko Keski-Euroopan alueella. Minä kannatan tämän sopimuksen hyväksymistä, hyväksymistä, koska on erittäin tärkeää antaa tällainen viesti Keski-Afrikan maille. Tämä sopimus voi todellakin edes auttaa Keski-Afrikassa integraatiota, josta pidemmällä aikavälillä kaikki maat hyötyisivät. Mutta vapaakauppa järjestelmä voi olla hyödyksi vain ainoastaan, jos alueellinen integraatio syvenee. On selvää, että integraatio pyrkimykset ovat riittämättömät, siihen täytyy panostaa enemmän. Keski-Afrikan valtiot, heidän pitäisi näyttää selkeämpää sitoumusta poliittiseen sitoutumiseen, sillä alueellinen integraatio ei ole edistynyt toivotulla tavalla. Keski-Afrikan sisäiset kauppavolyymit ovat aika vaatimattomat ja esteet ovat aika huomattavat ja niihin täytyisi paneutua. Me olemme tyytyväisiä siihen, että Vuoteen 2035 mennessä Kamerunin panostetaan keskeisenä talouskumppanina ja me toivoisimme, että päivän tasaajan Kinean ja Gabonin kanssa Kamerun havaitsee, että se on keskeinen moottori integraation edistämisessä semakin sisällä ja sitä kautta saada aikaiseksi tehokas tulliliitto. Kiitoksia. Now it's up to our Kiitos. Loppujen lopuksi meidän esittelijämme sitten lopuksi. David Martin, olkaa hyvä. President, uh... Paljon kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin sanoa uh, kollegoille, joilla on epäilyksiä uh, talouskumppanuussopimusten suhteen, ellei olisi tilanne sellainen, että tämä on alkuvaihe, jota aiomme kehittää. Minäkin olisin teidän kanssanne samaa mieltä, mutta tarkoituksena on todellakin edetä tästä vielä eteenpäin. Kamerunin uh, edustajia korosti talouskumppanuussopimuksen tärkeyttä maalleen ja minä olen ollut heidän kauppaministerinsä kanssa yhteyksissä, joka korosti sopimuksen merkitystä myöskin. Me emme voi rankaita, rangaista Kamerunia siitä, että se on ainut ei kaikkiin köyhempiin maihin kuuluva maa-alueella, jossa muut ovat kaikkein köyhimpiä. Ei tämä ole syy viivytellä alueellisen integraation suhteen ongelmia on olemassa ja on hienoa, että komission jäsen viittasi siihen, että me annamme enemmän tukea alueellisen integraation kehittämiselle. Tämä on tärkeää koloniaalisen ajan siteiden vuoksi nämä maat haluavat tehdä Euroopan kanssa kauppaa enemmän kuin toistensa kanssa, joten meillä on historiallinen velvollisuus rohkaista Afrikan maiden sisäisiä kauppasuhteita. Haluaisin kuitenkin sanoa, että vaikka tuen tätä hanketta erittäin vahvasti ja toivon, että voimme edetä eteenpäin talouskumppanuussopimusten tiellä, toivon kuitenkin, että voimme kehittää sopimusta. Tämä ei ole vielä riittävä. Missään äm, ei ole sanottu, että meidän pitäisi vapauttaa 80 prosenttia kaupasta. Minä tiedän, että jotkut maat tähtäisivät vain 75 prosenttiin. Ja jos näin olisi, ne olisivat vapaita allekirjoittamaan koko sopimuksen, mutta me olemme ilmeisesti jumeutuneet itse ajatuksen 80 prosentista. Meidän tulisi siis korostaa myöskin näitä tukitoimia, ei vain kaupan vapauttamista, vaan sitä, että tämä on uusi kehityspaketti. Mutta minä ehdottaisin, että me tuemme tätä väliaikaista sopimusta Kiitoksia. Kiitos paljon edustaja Martin. Näin ollen Olemme käsitelleet loppuun keskustelun tästä mietinnöstä ja tästä mietinnöstä äänestetään tänään kello 12. Esityslistalla seuraava kohta on edustaja Kalfinin mietintö. Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö. Ensinnä haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle.